Keskustelu on päättynyt ja huomenna äänestämme kello 12. Ja seuraava istunto alkaa huomenna torstaina 17. marraskuuta. Alkaa kello 10, kello 2 saakka ja sitten taas 2 viiteen. Pöytäkirjat on nähtävissä nettisivustoilla ja toivotan kaikille mukavaa iltaa kokouspäätä.